Io sarei pronto a iniziare. Buonasera a tutti. Benvenuti. No niin, tervetuloa ja hyvää iltapäivää kaikille. Jotkut kollegat eivät ole vielä ehtineet paikalle ja tässä olisi äänestyksiä tulossa. Marian, voit käyttää puheenvuoron. On this rare occasion I am here. Tänne, tällä kertaa harvasta kyllä olen paikalla kello kolme. Tulevaisuudessa ehdottaisin, että kun äänestyksiä on, niitä ei laitettaisi kello kolmeksi maanantaina, sillä parhaallakaan tahdolla kaikki eivät pääse sinne. Olen täällä, koska tulin viime yönä Brysseliin. Muuten en olisi ollut täällä paikalla äänestyksiä varten, joten vastaista varten voisiko sihteeristö olla bukaamatta äänestyksiä maanantaiksi ollenkaan, mieluummin tiistaina. Niin, kiitos married. Tämähän onkin yleensä se menettelytapa, jota noudattaisimme, mutta Envissä on huomenna aamulla äänestys, ja koska herät kollegat tätä meiltä pyysivät, meidän oli otettava tämä nyt tänään ensimmäiseksi esityslistan kohdaksi. EPPn jäsenet taitavat kuitenkin nyt olla paikalla, joten tämä ongelma on ehkä nyt saatu hoidettua. Voimmeko aloittaa? Aloittakaamme ja toivotaan, että kaikki ehtivät ajoissa paikalle. Ja nyt vielä tervetuloa kaikille. Hyväksymme esityslistan, jos siihen ei ole huomauttamista. Tänään tämän ja huomisen esityslista on näin siis hyväksytty. Kerron teille myös, että tämänpäiväinen kokous välitetään internetin kautta. Ja meillä on 19 eri tulkkauskieltä tänään käytettävissämme. Nyt sanoisin sitten, että otamme esityslistan kohdan kolme. Ulrike on paikalla. Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvontaan aiheena lausunto luonnon val- luonnoksen valmistelija on Ulrike Rodust. Kuten muistatte ehkä, tapasimme edellisen kerran 4. marraskuuta täältä tämän asian tiimoilta. Tämä siis koskee elintarvikekriisiä, petoksia elintarvikeketjussa ja niiden valvontaa. Envivaliokunta, ympäristövaliokunta on tässä vastuuvaliokunta ja tämän taustalla on nyt hiljattainen hevosen lihakriisi, joka koettiin joissakin jäsenvaltioissa. Nyt halutaan parempaa jäljitettävyyttä elintarvikkeille, halutaan taata tiedonsaantivelvollisuus kuluttajille halutaan myös torjua koko tuotantoketjuun mahdollisesti kohdistuvia petoksia. Tähän mietintöön on jätetty 73 tarkistusta. Ja nyt kysyn, haluaako Ulrike käyttää puheenvuoron? Äh, ei paljon mitään sanottavaa lisättävää, paitsi että haluaisin äh, kiittää kaikkia, jotka tässä tiivissä, tiivillä aikataululla ovat työhön oso, osallistuneet. Harmi, ettei varjoesittelijät päässeet istuntoon, koska tässä oli aivan liian vähän aikaa äh, kaikille. Mutta kaikki poliittiset ryhmät ovat omien neuvonantajiensa ja muiden teknisten asiantuntijoidensa kanssa olleet tiivissä yhteistyössä kanssani, mistä lämpimät kiitokset ja niin ikään sitten haluaisin tässä yhteydessä siihen, mitä Rooma Kines sanoi, että, että on, todellakin on erittäin hankalaa hankkiutua maanantai-iltapäiväksi eh, näihin äänestyksiin. Että, mutta, mutta tietenkin nyt sitten Envin pillin mukaan tässä tanssimme. Muussa, eh, mu, muussa tapauksessa eh, me olemme niin intensiivisesti kyenneet työtä tekemään kuin aiemmin, mutta kuitenkin tässäkin on nyt sitten yritetty päästä hyvään, järke, järkevään, järkeenkäypään ratkaisuun, jolle toivon tukea teiltä. Bene, grazie, grazie Ulrik. E Kiitos Ulrike. Nyt voimme aloittaa äänestykset. Ovatko kaikki läsnäolijat laittaneet äänestyskortit koneisiinsa? Olemme siis valmiita. Ensin kompromissitarkistus 1. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Nostakaa kättä. Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 71 Schmidt puolesta Puheenjohtaja korjaa. Täytyneekin äänestää koneellisesti. Äänestys tarkistuksesta 71 alkaa. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Sinulla ei ole korttia, mutta Giovanni Lavian ääni otetaan kyllä huomioon. Hyvä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän. Alworth ja muut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Nicholsonilta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11. Nicholsonilta tämäkin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12. Nikulesko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Gabriel puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15, Jaar puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17, Skotta, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18, Hoisling puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19. Nicholson puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20. Scotta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21. Hoisling puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 skottaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 skottaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 skottaa vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentäkolme Gabriel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolmestakymmenestä kahdeksasta neljäkymmentäkuuteen linjan muut puolesta Lulling ja muut. 38.46 puolesta vastaan. Näyttäisi olevan hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Eli tarkistuksesta 36 eteenpäin. Ne avete votato tutti, votazione chiusa. Ed è approvato, sì. Adesso vot... Hyväksytty. Kuoran 47 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48-50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 Nicholson puolesta vastaan 59 tarkistus puolesta vastaan Pieni hetki. Nyt taisimme hypätä tässä 52 yli. 52 tarkistus Jaarilta puolesta vastaan. Otetaanpa kone äänestyksenä. 52. Äänestys alkaa. Jaar. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Uskoisin sen olevan hyväksytty. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. 53 Nikolesku puolesta vastaan. Näyttää olevan hyväksytty. Tarkistetaanko vai riittääkö tämä? Hyväksytty. viisi seuraavaksi Raimers puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 59 Nikolesku. Haluatteko tarkistaa 55? Jos ei, niin 59 puolesta. Puheenjohtaja korjaa Nikolson, ei Nikolesku. Vastaan. Uskoisin, että se tuli hyväksytyksi. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 59 Nicholsonilta. Taitaa olla hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 Raimers puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. 63 koneellisesti. Äänestys alkaa Raimersilta. Taitaa olla laajalla enemmistöllä hylätty, mutta tarkistetaanpa vain. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Taitaa olla tässäkin selvästi hylätty. Sitten kättä nostamalla 65 Nikolson puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 McGuinness puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 Smith puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? 67 Smith, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta. Nostakaa kättä. Andrea Tarabella vastaan. Taitaa olla hylätty. 63 sanoo puheenjohtaja. 73 äh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten päätöslauselma luonnos muutetussa muodossa. Koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Ulrikelle. Kaikki voidaan näin lähettää eteenpäin Envi-valiokuntaan, niin, että he ottavat tämän lausunnon huomioon. Seuraavaksi sitten esityslistan kohta neljä. Sekin on lausunto säädösvallan siirron seurannasta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta jäsenvaltioissa. varmasti jo huomasittekin viime viikon täysistuntokeskustelussa Strasbourgissa maatalousalan delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset voivat olla äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ja tämä mielessä pitäen äänestämme juuri valiokunnan mietintöön laaditusta lausunnosta, jonka valmistelija itse olen. Tähän on jätetty ainoastaan yksi tarkistus, se on jättänyt Lulling, ja se on varsin hyväksyttävissä, eli delegoituja säädöksiä ei saa käyttää väärällä tavalla tai niitä saa käyttää liikaa. Ja tämä onkin tullut jo selväksi keskusteluista. Jos teille sopii, äänestämme nyt tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi loppuäänestys muutetussa muodossa puolesta vastaan. Tämä on tehtävä koneellisesti, loppuäänestys siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta kolme vastaan. Kiitoksia kaikille kollegoille. Vielä yksi nopea äänestys. Kohta viisi esityslistalla. Yhteisymmärryspöytäkirja Yhdysvaltojen kanssa. Tästä on jo keskusteltu ja tämä koskee sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyä kasvua edistäviä hormoneja. Vastuuvaliokunta on INTA ja tässäkin äänestys Intassa on 27. päivä, joten meillä on tässä hieman kiire. Nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta, jonka olen itse laatinut. Eli yhteisymmärrys pöytäkirjan muuttamisesta naudanlihan osalta. Tämä on kansainvälinen sopimus ja siksi tässä on parlamentin hyväksyntä menettely. Tarkistuksia ei siis ole voinut jättää. Voimme joko hylätä tämän tai tukea tätä. Eli meillä on vain yksi äänestys. Annan tässä puheenvuoron. Paske. Vain yksi kysymys, puheenjohtaja, koska en ymmärrä, miksi me äänestämme ideasta kokonaisuudessaan joka kuudes kuukausi miksi meillä on tällainen tämä, miksi meillä on tällainen prosessi joka kuudes kuukausi. Mikä oikeuttaisi tämän? È un fatto procedurale, José. José, tämä on menettelytapaan liittyvä asia, kuten sihteeristö tässä selventää. Jos emme äänestäisi lainkaan, tässä tämä menettely, menettely raukeaisi ja äänestämällä se pidetään vireillä ja yllä. Joten tällaista tarvitaan, äänestystä tarvitaan, jotta tulos todella ja tarkastus voi jatkua. Eikö näin? Äänestämme siis joko puolesta tai vastaan. Luis. Vai Jose? Je pense qu'on a... Minusta tuntuu, että meillä on tämä kanssa ongelma. Pitää, pitää käydä sitä prosessia, että ensimmäinen vaihe pitää lopettaa, että päästään sitten kolmanteen vaiheeseen, jotta saadaan koko homma kasaan. Kaikki on siitä samaa mieltä koska meillä on yli 12-vuotinen taistelu nyt ohi, ja tämä on osa loppuneuvotteluja. Sen kanssa minulla ei ole mitään ongelmaa. Mm, se, mitä en ymmärrä, on se, miksi me integroimme tämän, tämän idean tästä vuosittaisesta revisiosta, joka ei vastaa asioita, joka mahdollistaa sen, että Yhdysvallat voi uudelleen säätää äh, tuonteja ja aiheuttaa paineita tuonille. Samaan aikaan, kun meillä on vapaakauppaneuvottelut, minä en halua tehdä ylimääräisiä lahjoja ää, äh, talouskumppaneillemme. Allora, io, eh, è una, mi, mi confermano che è una... Niin, minulle vahvistetaan, Jose, että tämä on aivan tavanomainen menettely. Jos emme äänestäisi, parlamentti ei saisi ottaa enää kantaa asiaan. Eli tämä on tavallinen toimintatapa. Jos haluat tästä vielä lisää tietoa, voimme sinulle tietoa antaa. Vastustaako joku tätä? Tämä, tästä on äänestettävä koneellisesti. Äänestys alkaa. Puolesta ja vastaan äänet. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hyväksytty. Nyt sitten eteenpäin uuteen aiheeseen, joka vaatii paljonkin pohdintaa ja aikaa. Eläinten terveys, kohta kuusi esityslistalla. Tässä esittelijänä on varapuheenjohtajamme Polsen. Aloitamme eläinten terveyttä käsittelevän kuulemisen. Voimme kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Aluksi kuitenkin kutsuisin Marit Paulsenin esittelijän esittelemään mietintönsä. Olkaa hyvä. <clears throat> Tack, ordförande. Kiitos, puheenjohtaja. EU-komission ehdotus e, Euroopan eläinterveyden hoitolaiksi. Sen tarkoituksena on korvata noin 40 erilaista lainkohtaa, joista vanhin on vuodelta 1964. Tarkoituksena on luoda yksi ainoa yksinkertaistettu säännöstö, joka mahdollistaa sen, että vastuut ja velvollisuudet sitten jakautuvat tasapuolisesti ja reilusti, mitä tulee ennaltaehkäisyyn ja erilaisten tarttuvien eläintautien leviämisen ehkäisemiseen. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus myös kansanterveyden kannalta, koska noin 70 prosenttia, tarttuvista taudeista tavataan sekä eläimillä että ihmisillä. Ehdotus ei ole kuitenkaan ole mitään ole eläinten terveyttä koskeva laki sinänsä, vaan Siinä on kysymys lähinnä eläinten välillä tarttuvien, ää, tarttuvien tautien ehkäisemistä ja torjuntaa. Siis eläimistä eläimiin ja ihmistä ihmiseen tarttuvien sairauksien, tautien torjunnasta on kysymys. Tämä, ei, tämä, tämä vaikka ei ole mikään eläinsuojeluahlaki, sen painopiste on näissä ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, mikä on viljelijöiden ja kansan Euroopan asukkaiden kannalta erittäin tärkeää. Mutta, mutta tämä sitten taas ihan muuta, mitä komissio nyt ehdottaa, tämä eläinsuojeluun riittyvät seikat. Tämä ei kuitenkaan jotenkin merkitsi sitä, että tämä eläinten terveyssäännökset olisivat epärelevantteja Tässähän on, on selkeä ö, yhteys eläinten hyvän toi, hyvinvoinnin ja eläinten terveyden ja kansanterveyden välillä. Tämä ö, keskeinen toiminta, jota, jota kutsutaan One Health-lähestymistavaksi, on onneksi otettu nyt sitten huomioon artiklan, artiklassa ja ehdotuksessa. On tärkeää, että, että uutta, uusi eläinterveyden terveyslainsäädäntö noudattelee näitä samoja periaatteita, että eläinten terveys nimenomaan on tässä tapetilla. Myöskin Irrallaan tavatut eläimet ovat toinen tärkeä kysymys, koska nekin voivat levittää tarttuvia tauteja. Eli tässä vaaditaan tehokkaita seuranta- ja valvontatoimenpiteitä viranomaisten taholta. nämä e, Iralan tavatut eläimet ovat samaan, tavallaan saman, samassa asemassa kuin villieläimetkin tai luonnonvaraiset eläimet. EU-komissiolle siirrettäisiin tässä valta täydentää ehdotuksen sisältöä 106 delegoidulla säädöksellä ja 57 täytäntöönpanosäädöksellä <clears throat> tämän tietysti yksinkertaista asetuksen sisältöä. Tässä nykylainsäädännössä on noin 600 niin sanottua komitologiamenettelyä tarpeen. Tämähän on selkeä parannus sitten siihen ja kaikin tavoin yksinkertaistava toimenpide. Äh, tässä tapauksessa vain noin puolessa ehdotetuista delegoidusta säädöksistä ja täytäntöön säädöksistä komissiolle äh, käytännössä annettaisiin nykyistä enemmän toimivaltaa kuin tänä päivänä. Siis on äh, e-, suurin osa näistä valtaoikeuksista komissiolla jo on. On, on tärkeää, että asetustekstiä voidaan nopeasti muuttaa muuttaa siinä tapauksessa, että jokin esimerkiksi epidemia alkaa levitä tai löydetään jonkinlainen uusi sairaus tai tauti. Sitten ei ole järkevää, että neuvosto ja Euroopan parlamentti jokaisesta pienestä teknisestä asiasta sitten yhdessä säätävät. On löydettävä sitten kuitenkin sopiva tasapaino ennakoitavuuden ja e, joustavuuden välillä. On tärkeää, että että asetuksen varsinainen teksti sisältää tärkeimmät periaatteet ja suuntaviivat. Eh, yksityiskohtia voidaan sitten täydentää komissiossa ja heidän asiantuntijoidensa palavereissa sillä edellytyksellä, että komissio tekee eh, päätöksensä parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon ja tietämyksen perusteella. Aivan erityisesti on painotettava, että kun tässä, kuten komission ehdotuksen johdantaosan kappaleessa 13kin todetaan, että asianmukaisesti otetaan huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen eh, ja muiden viranomaisten lausunnot. Eh, komissio eh, toisaalta tämä komission ehdotus on kuitenkin vähän niin kuin ostaisi sijan säkissä – koska tällä hetkellä on vaikea hahmottaa, mitä kaikkea kaikkia nämä, miltä kaikki nämä säännöt ja määräykset sitten tulevat käytännössä näyttämään ja miten ne toimivat. Tämän vuoksi komission olisi laadittaa viimeistään 31. joulukuuta 2019 laadittava parlamentille ja neuvostolle kertomus tästä asiasta. Ja tässä komission kertomuksessa on sitten oltava katsaus eri kokemuksista, mitä on säädösten soveltamisesta saatu, ja sitten mahdollisesti, mahdollisesti tarvittaessa sisäisiä koskevia myöskin ehdotuksia muutoksiksi. Niin ikään erittäin tärkeä piirre tässä on tämä antibioottiresistenssi komission ehdotuksessa keskitytään nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin tiettyjen tautien torjumiseksi ja hävittämiseksi, mikä tietysti on hyödyllistä ja toivottavaa. Mutta, mutta suurimmat kustannukset yhteiskunnalle ja viljelijöille aiheuttavat tosiassa näistä kotoperäisistä taudeista, joita tässä ei luetteloida ollenkaan. Ne ovat myös sen tyyppisiä tauteja, joiden hoitoon käytetään antibiootteja ja joilla on ö, huomattava merkitys antibioottiresistenssin ö, kasvavassa ö, ongelmassa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että asetuksessa edellytetään ennaltaehkäiseviä, ennakoivia, tehokkaita toimenpiteitä näiden ei-kirjattujen äh, tautien torjumiseksi ja seuraamiseksi. Äh, äh, niin ikään vakava ristiriitatilanne syntyy avoimista markkinoista, joiden ei kuitenkaan pidä olla avoimia tautien leviämiselle. EUn sisämarkkinat ovat ratkaisevan tärkeät EUn talouden kannalta, eikä kukaan varmaankaan haikaile takaisin vanhan, vanhan, vanhan kunnon rajatarkastusten pariin. Tietysti jotkut maat näin, tänäkin aikana ovat onnistuneet hävittämään tietyt taudit muita jäsenvaltioita paremmin. Ja sen vuoksi asetuksessakin on löydettävä tasapaino. Haluamme tietenkin säännöt, jotka perustuvat vahvaan tieteelliseen näyttöön, eikä niitä toteuteta pelkästään taloudellista syistä. Me haluamme avoimet markkinat, mutta emme avoimia, avointa tautien leviämistä suosevaa markkina-aluetta. Kiitos. Molto bene, grazie alla nostra vicepresidente Paulson per la presentazione. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja Paulson tästä esittelystä. Puheenvuoron saavat kollegat, jotka näin toimivat ja sen jälkeen kuulevat Sanko pääosaston edustajaa ja sitten kuuntelemme asiantuntijoiden esitykset. Pyydänkin asiantuntijoita jo tulemaan tänne puhujakorokkeelle Ivar Vogsholm, Ruotsin maatalousyliopiston edustaja ja Valentin Almansa de Lara, Espanjan maatalousministeriöstä. Jegle ja Agnew haluavat käyttää puheenvuoron. Agnew ensin ja sitten Jegle. Chairman, thank you a little bit. Kiitos, puheenjohtaja. Olen vähän yllättynyt, että olen ensimmäinen puhuja. Haluaisin sanoa vain pari asiaa. Reagoiden Rava Paulsonin. Niin. Kuka, hän sanoi, että kukaan ei halua rajavalvonnan palavan, mutta tässä on yksi, joka haluaa, ja tämä liittyy erityisesti vesikauhuun. En ole nähnyt vuosia, vuosiin vesikauhua, mutta se leviää rannikoillemme Itä-Euroopasta. Se etää väistämättä se mitä epämiellyttävin tauti koirille ja tietysti myös ihmisissä. Ja minä haluaisin tietysti oikeuden tehdä täysin varmaksi sen, että kukaan ei piilottele koiraa esimerkiksi matkalaukussa, mikä on helppo tehdä. Joten minä olen jälleen kärpänen keitossa niin kuin tavallista täällä. Ja toinen on afrikkalainen sikakuume, ja olen todella pettynyt, kun Jose Bove on lähtenyt täältä. Koska tämä on sairaus, joka leviää länteen Aasiasta. Meidän maassa me, me olemme kehittäneet hoidon. Hyvin tehty britti tutkijoilta. He ovat käyttäneet kuitenkin geenimuuntelua sen aikaansaamiseksi, ja he eivät saa edistää asiaa siksi, että EU ja erityisesti vihreä lobeja, jossa vastustaa, vaikka että olisi niin toivonut, että Jose Bove on paikalla reagoimassa tähän. Allora, Elisabeth Jeg... Kiitos, Agnes. Seuraavaksi Jeglesten Smith. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi kiittäisin Paulsenia hänen tekemästään työstä mietinnön eteen. Aikaa oli varsin vähän, mutta aihe on ollut todella laaja ja kattava. Mietinnössä katetaan useita asioita, ja kun ottaa huomioon, mitä kaikkea todella pitää tässä muistaa ja katsoa tulevaisuuteen, niin voi sanoa, että hän on tehnyt hyvän yhteistyön kautta tässä nyt hyvän pohjan työlle. Odotan innolla lisähuomioita tämän päivän kuulemisesta. Ja haluaisin korostaa, että mietintö koskee eläinten terveyttä, ei niinkään eläinten suojelua. Ja tämä ero on syytä pitää mielessä, kuten Paulsenkin tekee on asioita, jotka eivät tähän kuulu ja niitä on turha ottaa tähän mukaan. Elämme sellaisessa maailmassa, joka on avoin, rajat ovat avoimet, puhumme afrikkalaisesta sikarutosta, mutta esimerkiksi siipikarjan, lintuinfluenssa ja muut asiat. Meillä on paljon asioita, jotka on todella pidettävä mielessä – ja on mietittävä sitä, miten EU:ssa voidaan todella torjua tauteja järkevästi ja tieteelliseen tietoon perustuen. Ja kun katsomme yhdistynyttä kuningaskuntaa, hyvä herra Agnew, on useita tauteja, jotka koskettelevat meitä kaikkia. Eli tässä ei ole kyseessä ainoastaan tämä yksi tauti ja turha tässä on syytellä ketään, vaan yhdessä on etsittävä ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja haluan todella kiittää Paulsen ja toivottavasti saamme tässä hyvää ja rakentavaa yhteistyötä jatkossa aikaan. Kiitos. Grazie Elisabeth. Adesso... Kiitos. Seuraavaksi Schmidt. Thanks, Paolo. I'll be very brief. Uh, Kiitos, Paolo. Ihan lyhyesti uh, ryhmäni esittelijänä ole, tässä Paul Selnia ja hänen työnsä edistymistä läheltä seuranneet. Me olemme erittäin paljon samoilla linjoilla näiden tarttuvien tai tautien osalta. Tässä on suuri kiusaus mepeillä ja muilla valiokunnilla heittää kaikkea muuta tavaraa tähän samaan, samaan kuormaan, mutta tässä on kysymys vain pelkästään eläintaudeista. Eli kaikilta pientä kuria toivoisin, että tietämme sitten yksimielisesti sen suunnan, mihin tässä ollaan menossa. Myöskin me sitten tämän tasapainon, olemme myöskin huolissamme tästä tasapainosta, mitä tulee näihin perusasetuksen teksteihin ja sitten delegoituihin täytäntämään säädöksiin, että siinä sitten on tasapaino saatava. Mutta päästetään, päästetään nyt muutkin ääneen, että me sitten tässä kaikkia puhuttavaa sanoi heti kärkeen. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa DG Sankon edustaja Bernard van Goethen. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittää Serva Palssania suuresta työstä, jota hän tehnyt tämän ehdotuksen parissa – kuten hän mainitsi, tämä valtava ehdotus, jossa kumotaan 40 direktiiviä, jolla on sisämarkkinoita hallinnoitu eläinten terveyden alueella yli 40 vuotta. No 40 direktiiviä, niissä oli 600 oikeusperustaa. Olemme tiputtaneet sen 160. Tämä on yksinkertaistamista mutta ei sen itsensä vuoksi. Ei yksinkertaistaminen estä tautien leviämistä. Se täytyy pitää mielessä. Kun täällä on puhuttu sitä, mitä vesikauhu tai muut sairaudet leviävät EU-ssa, täytyy muistuttaa siitä tehokasta tavasta, joilla komissio ja jäsenvaltiot ovat taistelleet tauteja vastaan ja pitäneet tautien esiintymisen rajoitetulla alueella. Mainitsin esimerkiksi suojasorkkataudin äh, epidemian Isossa Britanniassa ja tehokkaan politiikan, jolla siihen reagoitiin. Olemme noudattaneet samoja periaatteita pitkään. Haluamme saartaa sairaudet sillä alueella, jossa ne ovat ilmentyneet ja taistelua vastaan siellä. Lausuntoluonnos pitkälti tukee ehdotustamme perusteeltaan. Ja palaisin siihen, mitä Rava Jägel sanoi. Tämä ei ole ehdotus, joka liittyisi eläinten hyvinvointiin tai geenimonitoihin äh, muunteluun. Mutta tästä että eläinten terveyden, terveys on tärkeää myöskin niiden lisätymisen kannalta ja sitten tietysti julkisen terveyden kannalta, kansanterveyden kannalta ja elintarviketurvallisuuden kannalta. Ja sitten on tärkeää huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat sujuvasti. Siksi jäsenvaltiolla on kyllä mahdollisuus taistella te- sairauksia vastaan. Mutta me emme halua antaa jäsenvaltioille mahdollisuutta häiritä sisämarkkinoiden toimintaa. Mitä tulee sitten delegoitoihin ja täytäntöönpano säädöksiin, on olennaista, kuten useammat puhujat totesivat. On olennaista jättää komissiolle mahdollisuus laaja-alaiseen lainsäätämiseen, mikä tulisi tietysti tapahtua läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Lopuksi ottaisin sen, mikä Rova Paulsen sanoi näistä villestä koirista. isännättömät kohdat ovat kiikarissa tietyissä jäsenmaissa. Ja tämä lainsäädäntö kattaa tämän kysymyksen, joten nykyisellä perustella voi käydä taistelun sairauksiin, joita villeissä koirissa on. Kiitos. Bene, grazie, ringraziamo la Kiitoksia Sanko pääosastolle. Nyt Paulsen saa vielä puheenvuoron ennen kuin kuuntelemme ensimmäisiä asiantuntijoitamme. <clears throat> Joo. Mm-hmm. Niin, ymmärrän aivan äh, täysin äh, brittiläisten kannan. Olehan itse ruotsalainen. Ja äh, mehän olemme saaneet kokea aikamoista painetta koti maastamme käsin näiden rajatarkastusten ylläpitämiseksi, säilyttämiseksi. Mutta nythän on niin, myöskin niin, että meidän pitää pyrkiä säilyttämään tämän toimivan markkinoiden tarpeen. Nythän olemme edelleenkin tässä kriisin syövereissä työttömyyksineen ja muineen. Eli me tarvitsemme sellaisen talouselämän, joka, jonka pyörät pysyvät pyörimässä. Mutta me tarvitsemme myöskin, kuten ehdotuksessa on sanottu, on myös sellaisia olosuhteita tietyissä jäsenmaissa, jotka, jotka rajoittuvat Itä-Eurooppaan erityisen tuen saamiseksi voidakseen sitten esimerkiksi karuton leviämistä estää. Mutta tasapaino tässä kuitenkin on pakko löytää, ajattelen minä. Mitä sitten tulee näihin delegoituihin säädöksiin, toimivallan siirtämiseen. Tässä nyky, nykyisessä ehdotuksessa äh, on hiukan tiukemmin kuvailtu sitä, mitä, miten komion, komission olisi huomioitava asiantuntijoiden asiantuntemusta ja muiden asianosaisten mielipidettä. Ja, eli, eli kun näitä, näitä, tätä toimivaltaa siirretään komissiolle, niin silloin pitää tarkkaan sitten näitä asianomaisia kuulla. Esimerkiksi nythän komission on määrä viiden vuoden kuluttua laatia kertomus siitä, mitä, on saatu aikaan ja miten tämä kaikki on käytännössä toiminut. Kiitos. Bene, grazie. grazie. Kiitos, varapuheenjohtaja Paulsen. Garcia Perez vielä. Kiitos, puheenjohtaja. Lyhyt kysymys vain. Kuuntelin tässä komission edustajaa ja hän puhui luonnonvaraisista eläimistä. Ajattelin jättää tästä tarkistuksen, mutta käytän nyt tilaisuutta hyväkseni, siis villieläimistä. Joka tapauksessa tämä ei ole kysymys, joka koskee pelkästään Espanjaa. Tämä pitäisi ottaa huomioon myös tietyt muissa oloissa elävät eläimet, ei pelkästään vapaudessa elävät eläimet. Meillä on siis esimerkiksi lehmiä, jotka elävät kyllä vapaudessa, mutta eivät ole kuitenkaan luonnonvaraisia. Täällä puhutaan ja käytetään tätä termiä, mutta pitäisi ehkä katsoa, onko tämä oikea termi. Bene, e forse Maria ti può già rispondere, prego. No saisimmeko tähän jo nyt vastauksen, Paulsen? Minä voin vastata ihan oikopäätä. Tämän äh, äh, luonnonvaraisten eläinten äh, määritelmä on se, ne ovat eläimiä, jotka ovat ilman omistajaa, siis irrallaan olevia. Eli siellä ei ole ihmistä tai yritystä, joka olisi vastuussa tästä yksittäisestä eläimestä. Tämä, nyt ei, tämä on tämä selkein määritelmä, johon tässä nyt on mahdollista päästä. Eli siis isännätön tai emännätön otus tai sitten joku metsässä lopsiva eläotus niin niillä seuroilla esimerkiksi, missä minä asun. Kiitos. No, olen täysin yhtä mieltä, mutta ehkä tämä on siis tulkinnanvarainen kysymys espanjaksi. Espanjaksi tässä kuitenkin puhutaan villieläimistä, ei niinkään luonnonvaraisista eläimistä. Jos koira on hylätty, ei, hän ole, ei se ole villieläin. En tiedä, onko muilla kielillä samanlaista ongelmaa. Missione, äh, Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? I'm, I'm sorry, Mr. Chairman, my Spanish is <laughs> Anteeksi puheenjohtaja, osa Espanjaa tuolla vähän. Tarve Paulsen on jo ymmärtänyt villakoiran ytimen. Me haluamme kattaa eläimet luonnossa. No, tämä ei tullut nyt vielä aivan selväksi, mutta katsokaa mitä tätä myöhemmässä vaiheessa. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole, voimme aloittaa varsinaisen kuulemistilaisuuden kuulla kahta ensimmäistä asiantuntijamme ensin Ivar Vogsholmia. Hän toimii professorina Ruotsin maatalousyliopistossa ja sitten hänen jälkeensä kuulimme Valentina Almanza de Lara, joka toimi Espanjan maatalous, ja ympäristöministeriössä. Kymmenen minuuttia kummallekin. Sen jälkeen avaamme keskustelun kollegoiden kanssa ja siirrymme seuraavaan kolmen henkilön, neljän henkilön paneeliin. Asiantuntijat, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että minut on kutsuttu tänne. Minä anteeksi, että olen vähän hermostunut. Aloittaisin varmaan sanomalla, sanomalla, että Tutkijana olen ollut 16 vuotta EU-tieteellisten paneelien jäsen. Ja, ja se on hyvä pohja ihmiselle, joka ei ole juristi. Mutta tämä on laki, joka käsittelee tarttuvia ää, sairauksia eikä eläinten hyvinvointia. Se käsittelee erittäin vakavia sairauksia, klassinen sikaruutto, syö sorkkatauti, yleiset sairaudet, äh, kuten ripuli tai yskiminen eivät ole mukana. Toisekseen toteaisin, että ennen mitä myöhemmin, pikemminkin ennemmin, me tarvitsemme eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä. Ja sitten vahva terveydelle, tieteellinen pohja on syntymässä tälle, ja se liittyy eläinten terveyttä koskeviin terveysindikaattoreihin. Ja kolmas seikka, jonka useat puhujat varmaan ottavat esille, on se, että eläinten vapaa liikkuvuuden ei pitäisi merkitä sairauksien vapaata liikkumista, mihin tälläkin lainsäädännöllä pyritään. On se niin vahvasti, että jos eläinsairauksia ei valvota. Ei voi olla toimivaa eläinpohjaista ruokamarkkinaa. Joten tämä on kysymys vapaa yhteismarkkinoiden toiminnasta, kuten on mainittu. Yritin tarkastella, tai vähän katsella eri englantilaisiin kysymyksiin on, mutta kysymys on siitä, että mihin tämä tarina nyt sitten lopuksi johtaa. Onko tämä nyt lintu vai kala? Minun pitäisi löytää nyt sopiva ilmaisu, varmaan tulkita ottavat. Mutta tämä viiden tai kymmenen vuoden seuranta on varmaan välttämätöntä, että me näemme, menemmekö oikeaan suuntaan tämän lainsäädäntöaskeleen myötä. esittelee mainitsi tämän keskittymisen näyttöpohjaiseen lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon. Ja tämä on EUn perusperiaatteita. Se, että meillä olisi näyttöä, tieteellistä näyttöä lainsäädännön pohjana. sen ansiosta sitten lainsäädännön viimeinen myöntipäivä on vasta niin kaukana tulevaisuudessa. Mitä myös ymmärtää ja tunnustaa sen, että elätään hyvinvointi ja terveys ovat läheisessä yhteydessä. Ja jos me haluamme eläinten hyvinvointia, me tarvitsemme terveitä eläimiä. Omasta näkökulmastani olisin oikein iloinen, kun puhuttiin näistä joukkoterrastusstrategioista, että eläinten hyvinvointi otetaan huomioon. Se tolleen ilahdutti minua tätä lainsäädäntöä lukiessani. Haluaisin myös todeta, kuten useat pohjat toteavat, kysymys antibioottiresistenssistä – se on teema, joka kyllä pilaa perskeet ja ei varmasti katoa minnekään. Meidän täytyy se ratkaista. Yksi asia, mikä, mitä en tässä nähnyt, ehkäpä joku korjaminen on mutta sitä kontrollin pitäisi olla tiukempi ja siitä selänteen tapauksessa, jolla on mahdollisuus äh, infektoida miljoonia muita elämiä jos se on tuon siitospyramidin kärjessä. Joten siitoselinten valvonnan pitää olla tiukempaa kuin esimerkiksi teuraseläinten. Haluaisin lopuksi kiittää Euroopan parlamenttia ja sen valtioita tuota Viimeisen 20 vuoden aikana meillä on ollut paljon useita menestystarinoita. Ja pian me onnistumme äh, eroon äh, hullun lehmän taudista. Ja se osoittaa, että EU halutessaan saa aikaan tuloksia. haura, hauraampia ja saavutuksia ovat esimerkiksi siis ne, jotka liittyvät salmonellaan munissa ja siipikarjassa. Me tarvitsemme samanlaisen menestystarinaan antibiootteja vastustavissa bakteerikannoissa. Jossakin jäsenvaltioissa antibioottiresistenssi on noin 50 prosenttia broilerissa tai teurasbroilerissa todettu. Pitkällä aikavälillä tämä ei ole mikään kestävä tilanne. Monta kertaa varmaan tulee tällä sanomaan, että terveet eläimet eivät antibiootteja tarvitse. terveyteen liittyvässä lainsäädännössä täytyy olla tekijöitä, joilla voidaan valvoa resistenssin ilmenemistä ja leviämistä. Esimerkiksi siitä selviäminen kaupassa, ää, maatilojen bioturvallisuuden suhteen ja sitten rokotusten ja desinfisioinnin lisääntyvässä käytössä. On mahdollista vähentää antibioottien käyttöä. Sen osoittaa, että EU on kieltänyt antibioottien käyttöön teknisistä syistä eläintuotannossa. Olen työskennellyt vuosia sitten lohet kanssa Norjassa urani alussa 25 vuotta sitten. Tuotanto oli 8000 tonnia vuodessa. Ja ja antibioottien käyttö oli 40 tonnia. Nyt 25 vuotta myöhemmin antibioottien käyttö on 40 kiloa. Eli käyttö on vähentänyt 99 prosenttia. Ja jolloin tuotanto on miljoona tonni, joten se on kasvanut kymmenenkertaiseksi. Tällainen on siis mahdollista. Miten yhteenvetona? Joten sitä joku tehdään tämän ehdotuksen kokea samanlaista ylpeyttä kuin joku, joka on saanut vaikka Ikea-huonekalun kasaan. Tämä on ihan hyvää työtä, mutta täytyy nähdä, että mitä tästä jää käteen. Tästä on selväksi, että eläinten vapaan liikkuvuus ei saa merkitä vapaa, sairauksen vapaata liikkuvuutta sitoseläinten valvonnan täytyy olla tehokkaampaa ja meillä täytyy olla menestystarina myöskin antibioottiresistenttien bakteerien tapauksessa. Kiitos puheenjohtaja. Tack så mycket, professor Vågholm. Äh, kiitoksia, professori Vågholm varmaan matkalla EPSAn asiantuntijaksi, sikäli kun olen tietoinen. Seuraavaksi puhuu herra Valentin Almanseli Lara, joka tulee <clears throat> Espanjan maatalousministeriöstä. Olkaa hyvä. Eh, gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia kutsusta tähän tilaisuuteen. Kiitos siitä, että saamme mahdollisuuden esitellä yleistä näkemystämme tähän hyvin monimutkaiseen aiheeseen liittyen. Elämme uusia aikoja. Olemme jo pitkään keskustelleet asiakirjasta. On parempi ennaltaehkäistä kuin hoitaa. Ja edessämmekin on uusia tauteja. Ja meidän täytyy muistaa ilmastonmuutos ja niin edelleen. Ja on katsottava uusia välineitä, joita komissio nyt esimerkiksi meille tarjoaa. Uskoaksemme se on kattava, hyvin koordinoitu osa globaalia pakettia ja se on paremmin myös kansainvälisen lainsäädännön mukainen, esimerkiksi maailman eläinterveysjärjestön lainsäädännön mukainen. Uusi lainsäädäntö on myös yksinkertaisempaa kuin aikaisempia. siinä on paljon hyvää. Tässä oikealla tavalla keskitytään eläinterveyteen. Ehkä keskittyisin käsittelemään kuitenkin asioita, joista emme niinkään pidä. Yksi ongelma tässä lainsäädäntöehdotuksessa on se, että tämä on liian yleisluontoinen. Komissio haluaa käyttää lainsäädäntövaltaa jatkossa, mutta siinäkin täytyy olla tietyt rajat. Ei voi olla niin, että jokaisen artiklaan liittyy pari-kolme delegoitua säädöstä. Tässä voidaan mielestämme toimia paremmin. On asioita, joiden pitää jäädä perusasetukseen ja asioita, joiden täytyy jatkossa kuulua jäsenvaltioille. Totta kai delegoituja säädöksiä komissio voi käyttää usein, mutta ei liian usein. Näin laaja vallan delegointi tekee arvioinnin tämän lainsäädäntöehdotuksen osalta varsin hankalaksi. Emme esimerkiksi voi ennalta tietää kaikkia mahdollisia esiin tulevia tauteja, ja siksi tällaiset tautiluettelot ovat hankalia. Ensin on tiedettävä, mistä taudista on kyse ennen kuin voidaan toimia. Ja siksi on todella hankala nyt tietää, mihin monissa tapauksissa tämä lainsäädäntöehdotus todella johtaa. Uskomme myös, että perusasetukseen olisi jätettävä joitakin merkittäviä kysymyksiä. Ja tässä olemme yhtä mieltä parlamentin esittelijän kanssa. Tietyt prioriteettitaudit pitää pitää perusasetuksessa. Parlamentin ja muiden lainsäätäjien pitää tietää etukäteen, mitkä ovat prioriteettitaudit ja mihin eläimiin ne vaikuttavat. Meillä pitää olla myös mahdollisuus muuttaa näitä luetteloita, se on totta, mutta ensisijaisen luettelon täytyy pysyä asetuksessa. Sitten kahdeksan artikla, se on meistä hyvä, mutta sekin voisi olla entistä selkeämpi ja yksinkertaisempi. Tässä muodossa ei synny selkeää yhteyttä taudin ja siihen liittyvien toimenpiteiden välillä. Ja siksi sitä on hankala tulkita. Tarkistus, jonka Paulsen on jättänyt, tekee artiklasta paremman, vaikka uskomme, että tässä voitaisiin päästä vielä selkeämpään muotoiluun. On myös hyvin tärkeää ja välttämätöntä, tässä ei nyt liioitella. On joitakin tauteja, joiden osalta valvontatoimia ei tarvita niin paljon. Eli meidän on oltava varovaisia. Tarvitsemme sellaisia välineitä, joiden kautta voimme mukauttaa reaktiotamme tautien todelliseen asemaan ja tilanteeseen. Toinen tärkeä elementti, jota jo kommentoitiin siitä, että on siis asioita, joiden on pysyttävä perusasetuksessa, mutta joidenkin asioiden pitää pysyä jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltioiden pitää pystyä tekemään hienoja pieniä mukautuksia ja tässä on annettava mahdollisuus jokaiselle jäsenvaltiolle toimia omien erityispiirteidensä mukaan. Ruotsi ei ole sama kuin Espanja. Eli tuotantojärjestelmään ja eri rakenteisiin täytyy olla mahdollisuus mukautua. Ja tämän kaiken pitää pysyä jäsenvaltioiden käsissä. Joissakin tapauksissa tämä asetusehdotus ei tarjoa kylliksi joustavuutta jäsenvaltioille. 13 artikla ja toimien delegointi on tästä esimerkki ei komissio voi säädellä jokaista tällaista tapausta, vaan esimerkiksi rekisterien pitää pysyä jäsenvaltioiden käsissä ja jäsenvaltioille on taattava parempaa joustavuutta. Ne tuntevat itse parhaiten oman tilanteensa. Tietokantojen osalta on annettava parempi hallinnointimahdollisuus jäsenvaltioille. Tähän liittyy selkeä ajatus siitä, että emme missään tapauksessa saa asettaa koko EUn alueen eläinterveyttä riskialttiiksi. Kaikki toimet on, on pidettävä kokonaisuutena. Tämä on Espanjan kanta jatkossakin. Haluamme lisää joustavuutta ja näin lisää tehokkuutta toimille. Monissa tapauksissa yhteisön päätöksenteko voidaan parantaa entisestään. Ja vielä lopuksi mainitsin pari kolme Espanja huolestuttavaa kysymystä. Sellaisessa asetuksessa, jossa puhutaan EUn eläinterveydestä, on outoa, että ei mainita sanallakaan laboratorioita Ne ovat kaiken perustalla. Ne ovat viitelaboratorioita kansallisesti ja meistä ne pitäisi ainakin mainita asetuksessa ja olisi mainittava, mitkä ovat tällaisten laboratorioiden tavoitteet. Samoin uskomme, että entistä paremmin olisi harmonisoitava tunnistusjärjestelmiä. Käymme keskustelua komission kanssa liittyen hevosiin. Nykylainsäädäntö hevoston osalta on todellinen painajainen ja todella pyydämme, harmonisointia ja yksinkertaistamista tältä osin, jotta lainsäädäntöä voidaan todella täytäntöön panna. Ja vielä lopuksi ja olisi tässä vielä paljon muutakin sanottavaa, mutta olisi kuitenkin katsottava vielä 23 ja 24 artiklaa viranomaisten terveysviranomaisten käyntejä Näihin asioihin pitäisi pureutua entistä tarkemmin. Toivottavasti puheenjohtaja en tässä nyt ylittänyt puheaikaa, Niin olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Tack så mycket och då har vi börjat på en debatt. Kiitoksia kovasti. Rova Jekle ensin. Kiitoksia kovasti. Niin puheenjohtaja, hyvä, että tämä saatiin tämä mietintö nyt liikahtamaan ensimmäinen askel tärkeässä kysymyksessä. Haluaisin Vauxholmilta kysyä. Hän totesi, että me on varmaan yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme eläinterveyslainsäädäntöä, nimenomaan Euroopan laajuisen euro eläinsairauslainsäädännön, joka on sitten kansallista lainsäädäntöä vahvempi. Niin, tämä on kaikille meille aika hankala teema kaiken kaikkiaan. Jos me nyt puhumme nyt eurooppalaisesta eläinsuojelusta, mit, mitäsköhän eläimiä tämän äh, lainsäädännön sitten tulisi koskea ja missä muodossa? Puhummeko pelkästään tässä maatalouseläimistä äh, vai myöskin äh, niistä eläimistä, ovat se sitten tuolla vaikka kulkukoiria tai muita irlaan juoksevia eläimiä eri jäsenmaissa – tai sitten toisaalta siis onko kysymyksessä äh, nämä äh, hyötyeläimet, äh, jotka ovat suorassa yhteydessä sitten ihmisiin toisaalta. Nekin voivat aiheuttaa ihmisille ongelmia. Ja sitten taas herra Almansaden Laaralta kysyisin, pitkä osa puheenvuorostanne sivusi kansallisen valtion roolia. Siitä olemme, niistä olemme kaikki yhtä mieltä toki, mutta e, sitten täytyy myöskin sopia siitä, että mitä on sovittava ja toteutettava jäsenmaassa ja mitä sitten Euroopan tasolla ja olisin halunnut kuulla, että, että jostakin olisit sanonut, että jotakin pitää säätää myöskin Euroopan laajuisesti. Meillähän on uusi talousarviojärjestelmä, joka, joka nyt sitten ensimmäistä kertaa on käytössä. Jos esimerkiksi elintarvikesektorilla on, syntyy kriisi, joka juontaa jäsen, jostakin jäsenmaasta, joka sitten leviää Eurooppaan, niin sillä on eurooppalaisia vaikutuksia, jolla, joka käy kovin kalliiksikin sitä paitsi silloin sitten silloin joskus tarvitaan sitten rahaa enemmän kuin mitä talousarviossa on tähän osoitettu, niin se, silloinhan se sitten otetaan yhteistä varoista. Silläkin pitää, tällä ulottuvuudella pitäisi olla myöskin rooli meidän keskusteluissamme. Tack, fru Jägle. Kiitoksia, rouva Jekle. Sitten herra Anju. Thank you. I'd, I'd like to follow... Kiitos. Haluaisin jatkaa siitä, mitä tämä espanjalainen meppi sanoi aikaisemmin tästä harmaasta alueesta, että sille ei ollut hyvä espanjalaista tulkintaa. Uskon, että hän on aivan oikeassa näin, että tässä varhainen äh, epäselvyyden ja monimielisyyden miinakenttä, koska uskon näitä eläimiä neljä eläinkategoriaa. Ja helppoja on määritellä maatalouseläimet, yksityinen omistaja on kissasta, sijasta, lehmästä, vastuussa. Kaikki tietävät, missä ne ovat. Se on suoraan. Tai sitten toisessa asteessa ovat villieläimet, ketut, jännikset, mäyrät. Ne ovat jälleen villiä ja tiedetään, missä mennään. Mutta tässä välissä on kaksi kategoriaa, jotka ovat vaikeampia. Yksi on niin, sanottuja ää, villiintyneitä eläimiä, jossa kotieläin on karannut koira tai minkit. Ne pitäisi olla kesyjä, mutta ne ovat villintyneet. Ja sitten ne ovat ne, jotka minä kutsun rinnakkaislajeiksi. Nämä ovat lajeja, joita on sekä tiloilla että villinä. Esimerkiksi kaurit tai loheet tai ponit. Esimerkiksi meillä on New Forestissa villiponikanta. tässä on mahdollisuudet sekasotkun aiheuttamiseksi. Toivon, että tämä on huomioon. Tässä on mainittu antibiootit ja kiitos, että mainitsit tämän lisän äh, vähennyksen. Monet mepi täällä saavat jatkuvasti ää, äh, viestejä, jossa sanotaan, että nämä tehdasmaiset maatilat pumppaavat eläimet täyteen ää, äh, En sano ole mikään tehdas viljelijä, mutta on paljon eläimiä valvonnassa, niin hänen täytyy eläinlääkäriltä reseptiantibiooteilla, hän täytyy olla hän täytyy olla vakuuttunut, että yksikössä on niin sairaus, joka ovat eniten käyttöä. Ja oli myöskin vakuutusjärjestelmän osuus. Ja se ei salli antibioottien käyttöä ennaltaehkäisevästi, joten no, voimme osan näistä pelonaiheista juuria. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tässä vaiheessa ole. Eli pyydän, eh, että eh, professori Voxholm ensin vastaa näihin kysymyksiin. Thank you. Kiitos. Tässä oli kysymys eläinten terveyttä koskevasta lainsäädännöstä, sitä mitä tarkoitin sillä – lähitulaisuudessa toivottavasti saadaan myös eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä. Ja argumentti sille, että se olisi EU-lainsäädäntöä, voisi olla se, että tarvitaan tasainen pelikenttä. Eläimiä täytyy kasvattaa samalla hyvinvoinnin tasolla kaikkialla EU-ssa. anteeksi, puhun eläinten terveydestä, oli vähän hermosta tarkoitin eläinten hyvinvointia. Tämä kysymys antibiooteista. Olen iloinen, että Iso-Britannian kollega otti sen esille. En pysty lukemaan teidän nimeä tuosta ruulta, pyydän anteeksi. Olen täysin samaa mieltä. Minusta edistystä tapahtuu. Ja voidaan sanoa, että, että lisäedistystä tarvitaan koska tämä on vakava huolenaihe. Toivottavasti tämä lainsäädäntö voi luoda pohjan samanlaiselle menestystarinalle kuin mitä meillä on aikaisemmin ollut hullun lehmätaudin kontrol, kontrollissa, jota nyt kutsuisin menestystarinaksi. Toivottavasti sellainen menestystarina, joka voi ottaa takapakkia myöhemmin. Kiitos puheenjohtaja. Ni får ursäkta, men jag är inte särskilt bra. Eh, minä on aika surkea puheenjohtaja, kuten huomataan. että eh, huomaa, että koska pitäisi sanoa jotain. No, ah, herra Almansade Laara kuitenkin, voisitteko, voisitko vastata sinulle esitettyihin kysymyksiin? Ah, haluaisin kommentoida erästä seikkaa, jonka kuulin korviini, eli että tämän jäsenmaiden eh, statusrooli. Ja yksihän kaikkein hankalimmista kysymyksistä, joita meillä täällä Euroopan parlamentissa törmäämme, johon kaikista yhteyksissä törmäämme, on nämä, nämä yleiset säädökset, jotka ovat sitten yhtäläiset kaikkialla Euroopassa. Vaikkakin olemme yhtä siunaton yksimielisiä siitä, että Eurooppa on käsittämättömän monisäikeinen, mitä tulee luontoon, kulttuurin, perinteisiin ja sen sellaiseen, että, että sekä Eurooppa, euro, eurooppalaisen mm, tason lainsäädännön täytäntöönpano, että myöskin sitten kansallisen tason täytäntöönpano on vaikea, ellei heillä ole sitten paikallisella tasolla mahdollisuutta vaikuttaa tähän täytäntöönpanoon ja lainsäädännön sisältöön. No niin, nyt voisitte vastata kysymyksiin. Kiitoksia, Paulsen. Vastaisin Jeglin kysymykseen, johon tekin viittasitte. Niin ensinnäkin olen täysin vakuutunut siitä, että tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä ja sen on oltava mahdollisimman selkeätä. Tarvitaan yhteisiä toimintaan liittyviä sääntöjä, muuten asiat eivät toimi. Ja tämän on oltava nyt selvillä meille kaikille. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että lainsäädäntö olisi niin tiukkaa, että se todella sääntelee jokaista pilkkua ja pistettä. Aina on oltava mahdollisuus sille, että kentällä toimivat henkilöt voivat tehdä viime hetkenkin päätöksiä. On oltava joustavuutta, on oltava mahdollisuutta korjata asioita, koska tällä tavoin voidaan tehostaa yhteisön toimintaa. Ei tämä tarkoita sitä, että me vastustaisimme EU-lainsäädäntöä. Ei todellakaan, vaan me uskomme siihen. Mutta meidän on antava, annettava joistakin asioista jäsenvaltioille joustavuutta, muuten syntyy ongelmia. Tästä kysymyksestä on kosolti kokemuksia, ei tämä ole mikään uusi asia. Tasapaino on hankala löytää, näin on ollut jo useita vuosia, mutta tässä on usein menestytty. Ja tasapaino on jatkossakin säilytettävä. Jegle kysyi esimerkkeistä, esimerkiksi toimien delegointi Täytyy olla selvät säännöt siitä, miten delegointi tapahtuu. Mutta jäsenvaltion on tehtävä tästä päätös, ei komission. Muuten komissio joutuu aina käyttämään turhan raskaita delegoituja tai täytäntöpano säädöksiä. 104 artiklassa komissio toteaa, että nykyjärjestelmä toimii hyvin. Miksi sitä pitäisi lähteä muuttamaan? Sitten esimerkki, joka koskee tauteja, joita on vapaaehtoisesti kitketty. No tässäkin meillä on yleisiä sääntöjä, mutta tämä on toiminut hyvin vapaaehtoispohjalta. Esimerkkejä on lukuisia. Toivottavasti parlamentti muuttaa myös rahoitusasetusta ja käyttää kriisivarausta, joka liittyy yhteisen maatalouspolitiikkaan. Tämä olisi hyvä asia. Mitä sitten tulee villieläimiin ja kotieläimiin? Ne liittyvät toisiinsa. Näiden molempien on oltava osana ehdotusta toimet kuitenkin näiden osalta ovat erilaisia, mutta kummankin eläinryhmän on oltava mukana. Jos kyseessä ovat villieläimet, ne vaikuttavat myös tuotantoeläimiin ja siksi tarvitaan kummallakin oikeanlaisia toimia ja valvontatoimia, olipa kyseessä sitten lehmä tai kauris. Toivottavasti vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin. No ja, hyvä. Sitten äh, kiitän äh, herra, herra Voxholm ja almansa äh, Lara äh, osallistumisesta. Äh, ja näin vuoro on kahdella muu, äh, uudella asiantuntijalla kovin tuoreita. Alallaan varmaankaan eivät ole, mutta puhuina meillä ensinnäkin äh, tohtori Lothar Heinz Wille, äh, äh, anteeksi herra mikä Puo, herra Randotta, Puolan maatalousministeriön maaseudun kehittämisen eläinlääkintäosaston edustaja ja sitten professori Luisa Fesch, joka on Porton yliopiston Portugalissa ää, professorina, apulaisprofessorina siellä, ja EFSAn tieteellisen neuvoston ja biohazardi asioiden paneelin edustajana, siis tässä elintarviketurvallisuusvirastossa. Kiitoksia ja tervetuloa. Aluksi annan herra Brandotalle puheenvuoron. Olkaapa hyvä. 10 minuuttia, hyvä. Please. The floor is yours. E, na sam początku chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą... E, e, hyvää iltapäivää. Kiitoksia kovasti, että kutsuitte minut tähän tilaisuuteen. Aivan erityisesti olen tyytyväinen Siksi, että viimeksi kuluneen yli kymmenen vuoden ajan ö, ö, toimin ö, Puolan vai Brysselin edustustossa eläinlääkintäasiantuntijana. asiantuntijana. Nyt katson sitten jäsenmaan näkökulmasta, Puolan näkökulmasta asioita, mutta myöskin sitten yleisesti näitä asioita siten kuin ne, ne tässä ö, ö, eläinterveysasetusehdotuksessa on esitetty. Muutama ö, sana ensin näistä pääasioista. Aiemmat puhujat jo sivusivat tiettyjä muita yleisasioita. Minä toki olen yhtä mieltä kaikesta kuulemastamme noin yleisesti ottaen. Haluaisin kuitenkin painottaa, että tämä edustaa uutta lähestymistapaa paitsi noin eurooppalaisittain myöskin kansallisesti, koska nyt puhutaan täytäntöönpano säännöistä eri eläinterveysjärjestöjen kansainvälisten sääntöjen täytäntöönpanosta. Ensinnäkin on kysymys omien rooliemme sovittamisesta yhteen maailman eläinterveysjärjestön ja muiden järjestöjen rooliin. Päätavoitteenamme on ollut vähän yksinkertaistaa, virtaviivaistaa lainsäädäntöä, olemassa olevaa lainsäädäntöä. Niin ikään haluamme kyetä reagoimaan kriisitilanteissa paremmin ja, ja ö, tarttumaan toimeen hyvin varhaisessa vaiheessa siinä tapauksessa, että, että jonkinlainen tarttuva, tarttuvien tautien epidemia on käsillä. Erityisesti sellaisten tautien, jotka voivat myöskin ihmisten terveyttä uhata. Kaikkein tärkein kysymys eh, tässä ehdotuksessa liittyy yhteisvastuuseen, paitsi eurooppalaisten eläinterveydestä vastaavien virastojen vastuuseen, vaan myös muiden asianosaisten vastuuseen. Esimerkiksi eläinten omistajien tai eh, eläinten jalostajien yhdistysten rooliin. Tämän, tätä yhteistyötä on tiivistettävä, koska kuten hyvin tiedätte, tarttuvat, tarttuvat eh, eläintaudit eh, kulkeutuvat valtakuntien rajojen ylitse. Mitkä sitten ovat tämän ehdotuksen, lakiehdotuksen heikkoja kohtia? Edeltäjäni jo äsken niitä sivusivat, mutta minä haluaisin korostaa, että tämä ehdotus on hyvin yleisluontoinen tietenkin on hankala sellaista lainsäädäntöehdotusta laatia, joka, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa tai tiivistää jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta kyllä tietty tällainen spesifisyys olisi tervetullutta kuitenkin tässäkin ehdotuksessa. Joissakin määräyksissä viitataan muuhun lainsäädäntöön, minkä vuoksi tätä on aika hankala ymmärtää, tätä ehdotusta. Mitkä sitten ovat ehdotuksen myönteisiä piirteitä? No, ensinnäkin ehdotus mahdollistaa suuremman jouston, esimerkiksi mitä tulee käsessä olevaan mahdolliseen sairauteen tai tautiin. Ja toisekseen on mahdollista myöskin sit kokonaan omaksua uusi lähestymistapa eläintautien, eläintautien ja sonoosien vastaiselle taisteluun. Tämä lähestymistapa painottuu lähinnä ennaltaehkäisyyn eikä niinkään taudin hoitoon. Lisäksi haluaisin painottaa äh, tätä äh, er, äh, soveltamista ja myöskin rokotteiden käytön uutta ajattelutapaa, erityisesti mitä tulee kaikkein vaarallisimpiin tauteihin rokotusten ansiosta. Muutama vuosi sitten voitiin todeta, että, että kaikki tärkeimmät eläintaudit oli saatu kokonaan nutistetuiksi maailmassa. Verrattuna esimerkiksi ja riivaavien tautien kitkemiseen, jossa ei olla ollenkaan niin hyviä tuloksia saavutettu. Esimerkiksi haluaisin mainita raivotaudin, vesikauhun. se on uudestaan nostamassa päätään Ja, ja sitä on aika äh, menestyksekkäästi äh, kyetty torjumaan kautta Euroopan mantereen ja myöskin Puolassa meillä on rokotuksohjelmia meneillään äh, Ukrainan vastaisella rajaseudulla. niinpä tämä vaarallinen tauti ei sitten pääse rajaa ylittämään. Pitää myöskin muistaa naapurimme näissä kysymyksissä, koska naapurimaidenkin on otettava, naapurimaatkin on otettava huomioon tässä ajattelussamme. Ja vielä myönteinen seikka tässä ehdotuksessa on se, että että uusien, uusien yhteisön laajuisten, unionin laajuisten to, toimien kehittyminen, esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan kehittäminen näyttelevät olennaista roolia tässä. Yhteenveron omaisesti voisin todeta, että tämä ehdotus on merkittävä edistysaskel Ja kaikki ne säännöt ja periaatteet, joita tässä on lueteltu, varmaankin edesauttavat vaarallisimpien ja vakavimpien tautien torjumisessa, torjuntaa. Niin ikään meidän on muistettava afrikkalainen sikarutto, tässä äh, yhteydessä, joka äh, on peräisin paitsi etelä, eteläisestä Afrikasta, myöskin äh, levittäytyy idän suunnalta meidän kiusaksemme. Ja meillä on omilta rajoiltaamme 160 kilometrin päässä tämän taudin tätä tautia esiintynyt, ja jos se pääsisi leviämään, se vaikuttaisi koko Puolan ja muunkin Euroopan sekatalouteen hyvinkin tuhoisasti. Ja vielä äh, yleinen huomio lopuksi. Äh, eläinten hyvinvoinnin äh, määritelmä näin yleisesti yleisellä tasolla ei ole ollenkaan hyvä, koska minun mielestäni on olemassa koko joukko jo voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Ja mm, tämä asetus, tämän, tämän asetuksen ei, ei suinkaan ole tarpeen toistaa ja jotenkin olla päällekkäin muiden, muiden, muiden asioiden kanssa, jotka jo on, joista on jo säädetty etukäteen. Kiitos. Tack så mycket. Kiitos tästä. Ja nyt äh, seuraavaksi luovutan puheenvuoron Luisa, Luisa Meichelle. Olkaapa hyvä. Many thanks for the invitation. Paljon kiitoksia Kustus, kutsusta. Arva Paulsen. Minua pyydettiin puhumaan mikrobiresistenssistä ja sen lähteistä. Tämä on osa tätä lainsäädäntöehdotusta. Ja olen iloinen, että näin on. Olen työskennellyt mikrobien vastustuskykyisenä kanssa sekä eläinten, ihmisten että ympäristön kanssa, jo kymmeniä vuosia. Meillä on vain muutama dia ja yritän välittää, yritän välittää jonkun verran informaatiota, joka auttaa ymmärtämään ongelmaa. Ja ehdotan lainsäädäntötoimia, joilla saadaan pidettyä kurissa tämä tärkeä terveyskysymys. Muistetaan teitä, että, että antibioottisia aineita on käytetty ihmisissä ja eläimissä ja useimmat antibiootit eläimissä käytetyt ruoanlaitossa tuotannossa käytetyt antibiootit ovat samanlaisia kuin ihmisissä käytetyt. Tästä diasta näyttää, sitä mustalla merkityt antibiootit ovat sellaisia, että niitä ei saa käyttää eläimillä ruoan tuotannossa. Ja muistuttaisin, että 70-luvun lopulta, että ne antibiootit, jotka tulevat markkinoille, ne ovat tulleet markkinoille bakteerien resistenssien vuoksi. Ja nyt olemme tien päässä. Meillä on ongelmia. Meillä on, ja me enää voi hoitaa näitä ihmisten infektioita antibiooteilla. Kaksi tapausta liittyy erityisesti antibioottien käyttäjän datan mukaan, että yli 50 prosenttia käytöstä on eläimillä. Tiedämme, että tämä ihmisten ja eläinten antibioottikäyttö johtavat äh, resistenttien kantojen syntyyn, joko ruoan kautta tai sitten ympäristön kontaminaation kautta. Kokonaiskuvassa ja ongelman hallitsemiseksi pitää ottaa huomioon, että antibiotiikka, bioottipolitiikka vaihtelee maittain. Kasvon edistäminen on kiellettyä jossakin maissa. Mutta kasvun edistäminen on kaikkein väkirikkaimmissa maissa yleistä. muistuttaisin, että antibioottien käyttö, onpa se asianmukaista tai ei, mahdollistaa resistenttien kantojen syntymistä. Se voi syntyä spontaanista geneettisestä tai sitten geenimateriaalin yhdistymisestä. Ja tämä geenimateriaalin yhdistyminen tämä saattaa muuttaa biokemiallisesti bakteerin ominaisuuksia. Ja tämä biokemiallinen muutos luo mahdollisuuden antibioottiresistenssille. Tiedämme myöskin resistenssin tapauksessa täytyy ajatella, että vastustuskyky leviää vertikaalisesti. Ja myöskin la, lajien kautta, eri lajien kautta Äh, tieteellisesti kutsumme tätä konjugaatioksi, transformaatioksi ja transduktioksi geenimateriaalien yhdistymisessä. Täytyy myöskin ajatella yhteisvalintaa, evoluutiota, koska tiedämme, että yhden antibiootin käyttö ei ole ratkaisu ongelmaa. Näemme, että joskus resistenssi kattaa useamman uh, useamman resistenssiä. Ja tämä useammanlaista resistenssiä aiheuttava genomi keskittyy. Ja tämä voi johtaa tällaisiin evoluution teorian kannalta yhteisvalintatapauksiin, e, että samalla geneettisellä alueella sijaitseva geenimateriaali voi aiheuttaa resistenssiä mille tahansa antibiootille. Jos käytetään antibioottia 1, niin valinta kohdistuu kaikkiin samalla alueella toimiville antibiootteihin ja samalla tavalla, jos käytetään antibioottia 2. Joten jos emme, emme kykene ratkaisemaan ongelmaa, jos emme tiedä, mitä tehdään. Uh, turning again to this slide, just to remember that this Palaan tähän Dean, koska nämä kaksi vastustuskyvyn kannalta tärkeitä kuumaa aloittavat eläimet ja ihmiset ja eläinten tapauksessa pitäisi mainita merkittävää dataa, että tämä on tärkeä alue. e colin ja enterokokin kannalta ovat tärkeitä, mutta myös eläinten, mistä ihmisille leviävien sairauksien kannalta. Me tiedämme, että korkea resistenssin taso vallitsee EU-ssa salmonellan suhteen. Ja kahdelle tärkeälle antibiootille, jotka ovat tässä merkitty fluorokinonikset, sefatoksin, mutta ampisiliini resistenssiä myös korkealla tasolla mitä tulee kiproflaksiin niin- tai fluorokinolonien resistenssiin. Mä tiedän, että sipikaariassa taas on 70 erittäin korkealla tasolla salmonellaan suhteen. Ei ole mikään ihme, että meillä on runsaasti kiprofloksakin resistenssiä salmonella bakteereissa, joka on tämä tyypillisin laji, joka haittaa myös ihmisissä tarkoituksia. Mutta nämä yhä enemmän salmonella kantoja, jotka ovat monelle antibiotille resistenttejä. Tämä on EFSAn dataa. Nämä salmonella tapauksessa tyfumirium monofaasivariantti on jopa viidelle antibiotille resistenttiä ja jossakin maassa jopa kolmannen sukupolven kefalosporineille, joka on, joita käytetään vakavien ihmisten infektioiden hoidota. Ja sitten toinen esimerkki on kampylobakteeri, ja e- eläimiltä ja ihmisiin tapahtuva tartunta tapahtuu juuri tältä kampylobakteereista. Ja siinä näemme, että fluorokinoloni äh, resistenssi siipikarjassa, mutta myöskin – muissa elämissä. Se voi olla valtavaa. Hollannin data on, on levinäisyysdataa resistenttä bakteereista vuodesta 1992. Tässä on tetrasykliini, kiproflaksiini ja eritromysiinia, jotka ovat kolme tärkeää ää, ää, antibiootteja, tetrasykliinia ja eritromysiinia käytetään kampylobakteriosiksen hoitoon. Ja viime vuosikymmenen näemme ää, resistenttien kantojen kasvaa viime vuosikymmenenä. Tämä heijastelee sitä, mitä on tapahtunut useammassa EU-maassa. Nämä luvut auttavat meitä saamaan selkeämmän kuvan Jostakin muutoksesta olemme paremmin tietoisia, mutta nyt meillä on lukuja. Useamman antibiotille resistenttien patogeenien lisääminen aiheuttaa haasteen infektioiden hoidolle. Sekä infektioiden määrä että vakavuus kasvaa 25 000 kuolemaa vuodessa, jolla liitetään tähän mon, monen multiresistenssiin. Hoito on tehokkuus laskee ja hoitovalikoima vähenee. Tämä monimutkainen kysymys täytyy ottaa huomioon erilaisia tekijöitä, jotka voivat johtaa resistenssin syntyyn ja leviämiseen, mutta selvää on, että antibioottien käyttö on tärkein syy bakteerien resistenssin syntymisessä, mutta, mutta muutkin ongelmat voivat vaikuttaa tähän. Toinen on globalisoituminen, eläinten kaupan ja ruokatuotteiden globalisointi. Ole valmis vastaamaan kysymyksiin. Tack, tack så mycket. Och detta är, hör till de Kiitos. Tämä on, on minun kannalta niin yksi isoimmista kysymyksistä Se on tämä antibioottiresistenssi. Maailman terveysjärjestö ar- pitää sitä tällä hetkellä yhtenä kolmesta neljästä suurimmasta uhasta ihmiskuntaa vastaan tulevaisuudessa, joten tämä on äärimmäisen vakava asia. Ja kysymys on, onko teillä kysymyksiä esitettävänä. Herra McGuinness. Very much, Chairman. Uh... Kiitos kovasti, puheenjohtaja. Viimeinen esitys oli todella tekninen ja yksityiskohtainen ja siitä mieluusti saisin esityksen paperiversiona. Näitä kalvoja ei ollut helppoa lukea läpi. Esityksenne oli varsin syvällinen. Olisiko mahdollista saada tästä asiakirjaa, jota voisimme käydä sitten läpi? Ja esittäisin kommentin. Puhuitte siitä, miten antibiootteja käytetään, kuinka hakala tilanne on. Jos olisitte minun saappaessani, miten puuttuisitte tähän tilanteeseen niin, että antibiootteja voitaisiin edelleen maataloudessa oikealla tavalla käyttämään, ja, niin että voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon antibiootteihin liittyvät huolenaiheet. Uh, I'll be happy to send this slide and... nämä diat teille ja tekstiä viittein tueksi. Kysymys siitä, miten asian kanssa voidaan, pitää toimia. Pitäisi ajatella lähinnä kahta ulottuvuutta. Ensin, miten voitamme vähentää resistenssin syntymistä, ja, ja siinä pitäisi vähentää antibiootien käyttöä. Ja sitten täällä on muita vaikutuksia. Mitkä olisivat prioriteetti antibiootteja? Meillä on prioriteetti antibiootteja Meillä on niin voimakasta antibioottiresistenssiä, jotka otettiin aikaisemmin käyttöön, että niiden ei pitäisi olla prioriteetti. Prioriteetti pitäisi olla kefalosporiinit, kolmannen sukupolven kefalosporiinit. Erityisesti pitäisi fokusoida muihin, jossa resistenssiä levinneempää. Jos ei vähennä antibioottien käyttöä, saattaa tulla tämä ää, evoluution vaikutus. Tämä tapahtuu eläinten ja ihmisten tapauksissa. Tämä pätee kumpakin kontekstiin. Näin syntyy resistenttejä kantoja. Eli syntyminen ja leviäminen on toinen ja le- kysymys. Ja leviämisen suhteen meillä on eri perspektiivejä. Me voimme vähentää infektioita ja siinä bioturvallisuuden parannukset ovat tärkeitä. Ja voimme keskittyä tärkeimpiin tapauksiin. Me tiedämme tällä hetkellä, että kefalosporini resistenssi siipikarjassa ja data, joka on tulossa, jotka liittyvät kuluttajiin liittyen kolmannen sukupolven kefalosporini resi, kefalosporinin resistenssi. Sipikarjassa esiintyy sipikarjakannossa, jota myydään useampaan maahan – Ja meidän pitäisi tarttua niin tutkimuksia, joita me tutkimme, ja sitten valita oikea interventio, eli oikea interventio pitäisi olla levittää ma- mahdollisuus levittää jalostuskantoja, jotka ovat jo, joilla on näitä resistenttejä bakteerikantoja. Ja sitten on tärkeitä aspekteja, Aina täytyy tietää, missä ovat pääongelmat, jotta voisimme estää leviämistä. Saksassa oli esimerkiksi pelkoa, salmonella pelkoa. Se oli erityinen tapaus ää, Sipikarjassa. Nämä alueet, niillä oli useampi tämä liittyy näihin useampaan antibioottiresistenssiin ihmisissä, jos, johon ei ole mitään hoitoa. Tässä on tällaista anekdotaalista tai aihetodisteita, mutta se, tähän liittyy kuolintapauksia. Eli meidän täytyy todella tuntea ongelma. Saamme oikeat toimenpiteet, ettei saada kaikkia seurauksia. Täytyy ottaa huomioon, että tuotteen täytyy jäädä henkiin, mutta meidänkin terveyttä täytyy vaalia. Just, uh, I just want, maybe it's just to another important point that... Sitten vielä tärkeä kantaa. Ja sitten, jos hygienia lisää. mahdollistuu myöskin resisteettien kantojen, resistenttien kantojen leviäminen vähenee ja Tack så mycket. Och så långt jag äh, Kiitoksia. Äh, Sikäli kun äh, tulkitsen äh, salia, niin kysyttävää ei tähän väliin ole enempiä. Kiitän kovasti. Tämä olisi erittäin tärkeää, se minun mielestäni on se tärkeää, että että kollegat todella saavat perusteellisen käsityksen siitä, että mistä tässä oikeastaan nyt on kysymys, minkälaista lainsäädäntö tässä tehdään. Pinnallista tietoa varmaan joka ikalla on, mutta ei eh, riittävästi, eh, riittävän syvällistä ja eh, spesifistä yksityiskohtaista tietoa. Eli kovasti paljon kiitoksia teille. Då har vi No niin, kiitoksia. Nyt meillä on äh, kaksi äh, viimeistä puhujaa. Äh, herra Elzanowski, Andrzej Elsanovski. Hän tulee, on Puolan Puolan tiedeakatemian eläinlääketieteen instituutista – sitten herra Marino Kontu, joka äh, on äh, Sardinian äh, paikallisia viljelijöitä Italiassa. Och då ger jag ordet först till Elsanowski. först. Eh, yes. Elan... Elsanowski. Elsanowski. Elsanowski. Hyvää iltapäivää. Ilo ja kunnia saada puhua teille. Ja suoraan asiaan pidemmittä puheita, kun aikaa on vähän kaikki ovat varmaan yhtä mieltä siitä, että tämä ehdotus on aika yleisluontoinen ja monet kommentoijat ovat sitä jo arvioineetkin samaan suuntaisesti ja samaa mieltä minäkin olen. Tämä saattaa jopa olla liian yleisluontoinen, liian monine poikkeuksineen ja, ja sitten paljon ratkaisevaa toimintaa on jätetty sitten tähän säädösvallan siirtämisen varaan. Minulla on kansallisesta lainsäädännöstä jonkin verran kokemusta Puolassa ja olen varsin tietoinen siitoinen, että siitä, miten hyviä, miten pätevästi jotkut jäsenmaat kykenevät vesittämään EU-lainsäädäntöä ei Puola varmaankaan tässä ole mitenkään ainut eh, erikoisasemassa, vaikka se minun isänmaani onkin. Tämä on kuitenkin eh, todellinen, eh, todellinen vaara ja ankeaa todellisuutta Euroopan lainsäädännön tasolla. Joissakin maissa on tällainen minima- minimalistinen lähestymistapa, eli säädetään niin vähän kuin mahdollista Euroopan tasolla, ja se voi olla hyvinkin tehokasta ja tällaisten lakien laatia täällä Euroopan tasolla pitäisi, heidän pitäisi olla tästä hyvin tietoisia. Pari esimerkkiä. Minulla ei ole tietysti mitään kanttia arvioida tätä koko ehdotusta. Muutaman esimerkin kuitenkin voisin ehkä mainita, jotka saattavat muodostua erityisen tärkeiksi kysymyksiksi Puolassa Yksi näistä kysymyksistä olisi eläinlääketieteellisen tarkastusten salliminen sellaisissa, joissakin, jossakin jolloinkin tietyissä laitoksissa ilman sen, ilman sen kummempia määräaikoja eikä esiintymistiheyksiä. Jo, joitain, jotkut laitokset on eritelty ja niiden, niissä, tehtävät, tarka, niissä tehtävistä, tehtävistä tarkastuksista on määrätty, mutta ei aikataulua eikä eläinlajeja. Mutta koska jäsenmaat, kun jäsenmaat eivät painosta tarpeeksi, niin se saattaa sitten johtaa joissakin laitoksissa melkoiseen melkoisiin määräysten kiertämiseen. Meillä on oma, ö, oma ö, päättävä elimemme eläinlääkäreillä, meillä eläinlääkäreillä, jossa ö, jotka äänestyksen jälkeen lausuivat, että vähintään joka puolen vuoden välein kaikki kohteet on tarkastettava, erityisesti mitä tulee kotieläimiin, maatalouden kotieläimiin ilman, että, et, eli siis ei jätetä tätä frekvenssiä avoimeksi. Ja toinen yhtä tärkeä asia ja eläinlääketarkastuksen kulmakivi ovat myöskin nämä terveystodistukset, joista 140 artiklassa käsitellään. Ja, ja, ja tässä artiklassa minun tulkintani mukaan terveystodistuksia äh, vaaditaan vain jäsenmaalta. Äh, eli äh, tässä ei ollenkaan ole sitä siirrettävyyttä jäsenmaiden välillä. Siitä en puutu nyt siihen, mutta mä puutun tähän jäsenmaiden sisäiseen terveystarkastuksiin. Siinä tapauksessa vain, eh, jos jos eläimiä kuljetetaan tällaiselle riskialueelle, tämä on tiettyihin sairauksiinkin rajattu. Eli esimerkiksi jos jossakin tarvitaan, että tällainen tartuntavaara on kovin suuri. Tämähän on erittäin tärkeä seikka, koska on todella suuri vaara, että taudit alueellisella tasolla leviävät kun vaikkapa eh, eh, eläimiä kaupa, pidetään kaupan markkinoilla, niin kuin ja sorkkataudin yhteydessä havaittiin. Ja sitten 2001 eh, BSC-taudin puhkeamisen osalta nähdä, todettiin, niin se on myöskin hyvin tarkkaan kirjallisuudessa dokumentoitu. Sen vuoksi Puolan eläinlääkäri neuvosto äh, äh, katsoo, että, tämä, että kaikkiin, kaikkiin eläinten kuljetuksiin muuallakin kuin maan sisällä, ja, eikä pelkästään erityisalueihin kohdistuviin tarkoituksiin on sovellettava näitä tarkastuksia. Ja äh, tällaiset markkinat ja eläinten huutokaupat ovat erittäin tärkeä, vaarallisia juuri ajattelen tautien leviämistä. Puolassa on juuri tällainen tilanne. Noin 100 000 eläintä noin 50 erilaisen huutokaupan ja myyntitapahtuman, markkinatapahtuman sekä laillisen laittoman läpi kulkivat keskimäärin vuodessa. Että Siis nämä rekisteröidytkin markkinat käyvät kauppaa myöskin sairaalaeläimillä, myöskin paitsi Puolan viranomaiset, myöskin kansalaisjärjestöt ovat näin todenneet. Puolan viranomaisten tarkastuksessa tästä valitettiin ja tämä on kauppa käynyt jatkuu senkin jälkeen, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Vaikka eläin, ter, elintarvike- ja eläinlääketieteellinen virasto kuinka olisi marissut asiasta minun tietääkseni, näin tulee, ja tämä tulee jatkumaan niin kauan kuin tällaiset eläinlääkärit tuolla toimivat vastoin lakia minun maassani siis muutama drastisempi esimerkki. Tämä, nämä valokuvat ovat tämän vuoden heinäkuulta. Ja, ää, tämä käytäntö on johtanut siihen, että sairaita, sairaita eläimiä kuljetetaan teurastamolle terveyden mukana. Puolassa oli valtava skandaali tässä taannoin, jos jollain näin todettiin tapahtuneen ja äh, tämän jälkeen sitten vastaava äh, ministeri vaan virkansa säilyttäkseen äh, julisti nollatoleranssin, mutta se ei ole juurikaan asia edes auttanut, koska on saatu voitu todeta, että tällaisia, tällaista samanlaisia kuljetuksia samoille, samaan, samaan tapaan on tehty myöskin viime kuukausina. Mikä tässä vielä tilannetta pahentaa on se, että jotkut äh, markkinat ovat rekisteröityjä. Ne ovat eläinlääkärien ää, äh, tarkastamia ja hyväksymiä, mutta, tie, se, mutta sillä, sellaisissa tapauksissa eläinlääkärit eivät edes suostu tarkastamaan näitä, näitä tapa, äh, eläin, eläinten, eläinten kauppatapahtumia jostakin käsittämättömästä syystä kieltäytyvät siis menemästä tarkastamaan laittomia markkinoita, eläinmarkkinoita siellä, mikä mahdollistaa siis kaikenmoisen väärinkäytökset. Nä, nä, siksi, miksi näytän näitä dramaattisia kuvia teille tässä, on, on se, että uskoakseni että tällaista kauppaa käydään muuallakin kuin Puolassa. Ja ja tämä tilanne on varmastikin yhtä, yhtä tärkeä sekä eläinten terveyden että hyvinvoinnin kannalta, kuten on, on huomattu esimerkiksi Iso-Britannian suojasorkkatautiepidemian yhteydessä viimeksi kymmenkunta vuotta sitten. En oikein ole käsittänyt, miten tämä ehdotus tällaisiin tilanteisiin pureutuisi ollenkaan. Näissä, tässä ehdotustekstissä ei ole juurikaan vinkkiä siihen suuntaan. Tarvitsemme paljon tiukempia määräyksiä. Haluan jotkut toimivaltaiset viranomaiset puolossa, esimerkiksi ovat tällaisen toiminnan sallineet. Ja sitten lopuksi haluaisin kommentoida paljon Rova Paulsenin äh, mietinnän äh, hengen äh, suuntaisesti, että pitkän, pitkän matkan kuljetuksia ei juurikaan ole säädetty. Tässä, vaikkakin niiden on todettu pahiten edesauttavan tartuntatautien leviämistä. Eläimet stressaantuvat tässä käsittelyvaiheessa voivat sitten lauka, laukaista salmonella ja muut tartunnat tuonnempana ja voivat sitten päätyä johtaa pahempaankin tautiin niin ennen perille tuloaan. Tällä pitkän keulutusmatkan aikana monet sairaudet salmonellosi esimerkiksi sitten uhkaavat kansanterveyttä suorastaan. Niinpä minusta tässä ehdotuksessa pitäisi pyrkiä kaikin tavoin vähentämään sekä näiden pitkän matkan kuljetusten määrää että, että laatua. Ja, ja tämä aikahan tässä näkyy huvenneenkin käsistäni, niin mutta kauniksi lopuksi vielä sanoisin, että, että, että suur, suurissa eläin, eläin tuotantoyhteyksissä käytetään näitä ennaltaehkäiseviä toimia, toimia jotka sitten voivat olla hyvinkin päällekkäisiä tämän ehdotuksen kanssa. Ja jos ajatellaan, että eläinten eh, terveys eh, irrotetaan eläinten hyvinvoinnista, on eh, kokonaisuudessaan turmiollista. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ainakin kuvat ja olivat järkyttävää nähtävää. Palaamme tähän vielä tuonempana. Eh, nyt eh, luovutan puheenvuoron Herra Marino Kontulle. Eh, Sardian, Sardinen alueen viljelijöiden edustajilla. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille. Kiitos maatalousvaliokunnan puheenjohtajalle kutsusta tähän tärkeän tilaisuuteen. On todellinen kunnia tuoda tänne nyt italialais- ja sardinialaisviljelijöiden ääni. Edustan sardinialaiskasvattajien alueellista järjestöä ja näistä tulevista kalvoista näette hieman, minkälaisia toimia me toteutamme lampaiden, vuohien, nautojen ja sikojen osalta. Meidän Yhdistykseemme kuuluu neljä alajärjestöä. Toimimme eri yhteyksissä. Sardiniassa meillä on teknisen avustuksen ohjelma, joka auttaa kaikkia alueen yrityksiä ja meillä on yli 230 teknikkoa ja joukoissa toimivaa eläinlääkäriä. Ne käyvät keskimäärin kolmessa eri yrityksessä päivittäin tutkimassa tilanteita, joten tiedämme henkilökohtaisesti, mitä kentällä tapahtuu ja tiedämme aika tarkkaan, asia minkälainen tilanne on. Lähestymistapa on monialainen ja se pohjautuu ennaltaehkäisyyn ja käytämme myös aluepolitiikan tarjoamia välineitä hyväksemme. Tästä asetuksesta olemme seuraavaa mieltä. Komissio tarkistaessaan asetusta eläinterveydestä ja kasvin terveydestä muun muassa on sellainen, että on hyvä lähteä tehostamaan ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Tätä kaikkea periaatteessa tuemme. Kaikki tämä vaikuttaa sekä eläinten terveyteen että kansanterveyteen. Olemme jo pitkään kasvattajien keskuudessa edistäneet hyviä käytänteitä ja niiden käyttöä. Ja se, että taataan eläinten terveyden hyvä tila, on ennalta eh- ehto, ennakkoehto koko alan toiminnalle ja sille, että elintarviketurva kuluttajalle voidaan taata. Tässä on tuettava alan toimijoita ja valvonta alkaa ja loppuu yrityksistä, kun yritetään todella tuotanto, tuotantoeläimiä suojella. Tässä yhdistyy hyvinvointi ja kestävyys. Ja näin tuottajat on saatava mukaan kaikkiin tämän alan aloitteisiin, kun katsotaan eläinten terveyttä. E, e, agronomit, eläinlääkärit ja muut tahot on saatava mukaan, jotta tämä tarkastuspaketti todella voisi toteutua tehokkaasti. Olemme vakuuttuneita siitä, että tähän tarvitaan tulla kaikkien sidosryhmien rooli. Ja tässä on toimittava kannustavasti, ei rankaisevasti. Esimerkiksi niin, että levitetään hyviä käytänteitä, tehdään vierailuja, otetaan näytteitä ja tällä tavoin seurataan riskejä ja niiden kehittymistä. Ja lopuksi tärkeintä olisi se, että yritykset todella saavat tietoa ja niillä on kesken rooli näissä toimissa. Ne tuottavat kuluttajille ja muille kansalaisille elintarvikkeita. Meillä on tärkeitä horisontaalisia suunnitelmia niin, että tuottajat ovat mukana, eikä heitä pakoteta mihinkään. Tämä voisi olla hyvä toimintatapa. Omalla alueellani on ollut esimerkiksi sinikielitautia ja afrikkalaista sikaruttoa, jota ei ole saatu kunnolla ratkaistua. Mutta meillä on ollut kuitenkin myös hyviä esimerkkejä siitä, miten eläintauteihin on puututtu kahden vuoden aikana esimerkiksi vuohen ja lampaan maidon laatu on parantunut ja tuotanto on lisääntynyt. Ja noin 50 prosenttia maidosta menee tietyn juuston tuotantoon. Forse facendo e investendo di più nel lavoro oscuro della prevenzione che Useinkaan ennalta, ennaltaehkäisevät toimet eivät tule toiminnassa esiin, koska ne eivät liity skandaleihin. On keskusteltava tuottajien kanssa, heitä ei pidä lähteä määräilemään. On tehtävä yhteistyötä kaikkien ketjun julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Ja tuottajien on saatava turvaa, koska he tuottavat elintarvikkeita kaikille muille. Ja tässä poliitikkojen rooli ja tuki on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Usein kaikki tämä on joutunut monikansallisten yritysten käsiin ja ne käyttävät näitä toimia välineinä. Ja niihin ei suhtauduta aina oikealla tavalla. teidän yhdessä meidän kanssa, kanssamme pitää suojella tuottajamme ja monituhatvuotisia alan perinteitämme. On löydettävä tasapaino luonnon ja näiden kestävien toimien välillä tuleville sukupolville. Näin ei valitettavasti aina käy. Meillä on tulvia Sardiniassa, ihmiset eivät kunnioita luontoja ja syntyy tilanteita, joissa kansalaisille koitu haittaa. Italialaiset usein tunnetaan maailmassa estettisestä silmästään. Sitä ei voi kukaan imitoida. Ja se tarkoittaa sitä, että olipa ihmisen rooli tai ammatti mikä tahansa, hänellä on oikeus tiettyyn estetiikkaan. Tämä tulisi näkyä myös elintarvikkeiden tuotannossa kaikilta osin siihen asti, kuinka ruokaa valmistetaan. Tässä tarvitaan yhteistyötä. Jos joku haluaa yhdenmukaista kaikkea tai välttää sääntöjä, tämä vie meitä taaksepäin. Meidän on pyrittävä innovaatioihin, kestävyyteen ja niin edelleen, koska tällä on tärkeä rooli talouden eteenpäin viemisessä. Täällä on puhuttu paljon antibiooteista. Vuonna 1984, kun aloitin tämän työn, kymmenestä tuhannesta maitolitrasta suurin osa oli suurin, suurin osa käytetty antibiootteja, kun taas nykyään tämä määrä on äärimmäisen pieni. Eli tuotteet ovat laadukkaita. Kiitoksia. Tack så mycket och då... Mm, kiitos kovasti. Mis, tässä on koko, tuk- koko tukku puheenvuoropyyntö. Ja tervetuloa vierailuryhmälle Cantabriasta, Espanjasta. Tervetuloa tänne kuulijoiksi. Toivottavasti saatte sitten evästykseksi hiukan jonkin käsityksen siitä, mitä Euroopan parlamentti maatalouden eteen tekee. Maatalous ja maaseutuhan on Euroopan sydänmaata ensimmäinen puhuja sieltä, olkapa hyvä. Sí, Muchas gracias, presidenta. Eh, <clears throat> la verdad que hace, hace una... Kiitos puheenjohtaja. Joitakin viikkoja sitten tapasin useita alueeni tuottajia Kantaberiasta. Ja he olivat todella huolissaan siitä, kuinka karja kärsii esimerkiksi tuberkuloosin uusista tapauksista. 6,4 prosenttia alueeni hallitus on kuitenkin leikannut varoja näiden tautinvastaisiin toimiin. Komission ehdotuksessa piilee kuitenkin kaiken ydin. Meidän on aktivoitava käytössä olevat välineet ja on luotava tällainen ennakkovaroitusjärjestelmä näille taudeille. Kun kyseessä on tällainen taudin purkaus, on annettava tarvittava korvaus näille tuottajille. Meillä pitää olla oikean lainsäädäntö tälle Eli komission ja parlamentin on taattava se, että kaikki taudit todella ovat ja sisältyvät tähän perusasetukseen. I det förslaget som ligger nu så... No, tässä äh, käsillä olevassa on, on nimenomaan yritetty äh, spesifioimaan sitä, mitkä äh, sairaudet ja taudit otetaan mukaan Mm, koskemaan mitäkin eläinlajia. Komission ehdotuksessa tämä, tämä säädettäisiin sitten delegoiduin säädöksiin. Mutta kuitenkin kaikki osalliset ovat sitä mieltä, että nämä luettelot pitäisi olla mukana jo perusasetuksessa. Oliko vielä jollakulla jotain kysyttävää mielen päällä? ää, ei näy. Nyt yritän tehdä pienen yhteenvedon. Ja tässähän on kuultu näkemyksiä joka laidalta. Ensinnäkin tämä kansallinen jäsenvaltiostatus, se Espanja sen aloitti, että miten sitten tasoitettaisiin nämä aluekohtaiset eroavaisuudet Euroopassa – Mehän haluamme yhteisen, yhteiset sisämarkkinat. Me haluamme samanlaiset ehdot, samanlaiset päämäärät. Ja tiedämme myöskin, että, ne, että nämä kaikki fyysiset luonnon olosuhteet, mutta, mutta myöskin kulttuuri ja perinteet näyttelevät suurta osaa siinä, äh, miten äh, valtioissa äh, nämä tavoitteet mielletään ja mitä, millä tavoilla niihin yhdessä pyritään. Esimerkiksi Puolan viljelijöitä tämä niin ikään sivua. Puolallahan on omat perinteensä. Minä olen käynyt tekemässä juttuja puolalaisilta, äh, puolalaista äh, eläintorilta neljäs vuotta sitten esimerkiksi. Ja äh, myöskin tämä koskee Iso-Britanniaa. Siellähän on myöskin eläinten, elävien eläinten markkinoita vieläkin käy. Pohjolassa tällaista Äh, perinnettä ei ole Romanian ja äh, Espanjan asioista minulle aavistustakaan, mutta joka tapauksessa tämä ovat sitten kansallisia kysymyksiä, äh, tai ovatko ne sitten EUn asioita. E, miten laittomat tai lailliset nämä markkinat sitten ehkä ovat. Mutta erääseen asiaan jatkuvasti käynnissä olevassa keskustelussa joudutaan palamaan. Ja e, e, tämä kyse, kysymys liittyy e, eläinten hyvinvoinnin, josta ei ole lainsäädäntöä, ja joka ei tässäkään laissa toteudu, vaikka yritystä olisikin. Minusta olisi tärkeää huomioida kaikki nämä yksityiskohdat tähän uuteen eläinterveysasetukseen. Jos näin tehdään, siitä tulee aivan liian mutkikas ja raskas soutuinen. Meidän pitää terästäytyä ja pyrkiä luomaan yhteisen perustan eläinten hyvinvoinnille kautta Euroopan – niin että me saisimme sitten ehdot eläinten kaikille eläimille, sellaiset ehdot, jotka ovat asianmukaiset, ja, mutta myöskin sitten sellaiset ehdot, jotka viljelijöiden kilpailutilannetta eivät vääristä eivätkä vaikeuta. Nythän jo on koko joukko hy, hyvin tiukkoja määräyksiä e, eräin osin Eurooppaa kun sen sijaan sitten toisissa maissa ei ole minkään valtakunnan eläinsuojelulakia, mikä on ajanut eläinet, eläimet aika katastrofaaliseen tilanteeseen, tilaan. Me, meidän tulee kyetä myöskin tähän yhdistämään tämä antibioottiresistenssi äh, problematiikka, koska tätä nykyään tämä vastustuskyky äh, tai tämä antibioottiresistenssi on mielletty koko yleiseurooppalaiseksi, Euroopan laajuiseksi uhaksi sekä ihmisille että eläimille. Mutta no, todellisuudessahan antibioottien käytössä ja väärinkäytössä on kysymys niistä äh, endeemisistä taudeista, kotoperäisistä sairauksista ja niiden hoidoista, joita ei ole luetteloitu tarttuviksi taudiksi tässä eurooppalaisessa säädösmaailmassa. Niin nämä äh, sairaudet juuri äh, johtavat viljelijät ahdinkoon heidän arjessaan ja sitä kautta sitten väärinkäyttämään antibiootteja. Hyvät kollegat, meidän pitäisi kyetä oivaltamaan tämä yhteys kaikkien näiden erinomaisen ristiriitaisten yksityiskohtien välillä. Tasapaino, painottelu on aivan välttämätöntä näissä olosuhteissa. Ja, ja vielä kerran, onko jollakulla jotakin vastaansanomista minun yhteenvetoni esimerkiksi. Ei näytä olevan. Kaikki ovat hiljaa ja kiltisti. Hyvä. Toivon tosiaankin, että keskustelu jatkuu. No nyt. Puheenjohtaja kysytäänkö joku eri mieltä tai samaa mieltä. meidän on pakko olla samaa mieltä, että eläinten hyvinvointiin liittyvät asenteet ja standardit ovat hyvin erilaisia EU-ssa. Igle puhui ää, mäyristä jossa Britanniassa, jossa ää, eläinten hyvinvoinnin kannattajat ovat ää, eläinten tuberkuloosi vastustamisessa ää, mäyrien joukko tarkistuksia vastaan. Ja sitten meillä on EU-maita, joissa eläinten hyvinvointi on hyvin alhaalla ja se on yksi syy, miksi meidän on hyvin vaikea saada aikaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Herr Nicholson. Yeah, thank you, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kuuntelin kiinnostuneena koko keskustelua. Mutta korven, haluan höristellä korvia, niin kun puhuitte elämarkkinoista ja sitä periaatteesta – meillä Pohjois-Irlannissa tämä eläimiä ja myydään. Voin muistaa sinne vähän palata vanhempikin aikoihin. Mutta olette ovat erittäin tiukat. Minä uskon. E- eläimiä pitää siitä teuraskoukussa viedä pikemminkin kuin kavioitten tai sorkkain päällä, mutta tuolle tasolle pääsemiseksi meillä pitää olla se periaate, samat periaatteet kaikissa jäsenmaissa. Muuten mennään a- alhaisimmille tasolle. Silloin tätä meidän pitää olla EU, jäsenvaltioiden tasolla, ei EU tasolla. En usko, että EUlla on asiantuntemusta täytäntöönpanelaisen tai kaikissa jäsenmaissa. Jos tarkastellaan, mitä menneisyydessä on tapahtunut hyvinvo- eläinten hyvinvoinnin suhteen. Ja ajatellaan kaikkia näitä poikkeuksia. Ja joskus maat eivät edes paina kaikkea. Herääpä kysymys. jäsenmaat, jotka pistävät viljelijänsä noudattamaan ja tuottavat korkeammalla kustannuksella – miksi he päästävät muita omilla markkinoille. Tässä synnytään enemmän ongelmia, jotka kykenee ratkaisemaan. No tässä on tämä idea. Minä täysin kannatan. Minä olen taustalta itse. Pidämme aina huolta, että elämät ja saavat ruokaa ja vettä ennen kuin minä saan. Ja e- e- että e- nämä suojat ovat parasta tasoa. Suurin osa viljelijöistä kaikkialla Euroopassa näin ajatellaan. Ja aina sitä voi osoittaa erityisiä alueisia, joita voi tapahtua, sitä tapahtuu omalla alueella. Ihmiset kohtavat eläimiä huonosti syystä tai toisesta. Mutta kun näin tämä havaitaan, niin tarvitaan siihen tiukasti. täytyy olla tarkkaan mitä edetä, mutta luotan teihin esittelijänä, että, että te teette erittäin tasapainoisen mietinnän. Joo, tack. Och det fin- Kiitos. Kun puhumme vapaista markkinoista, on kysymys sitten jossain maan sisäisistä tai Euroopan sisäisistä markkinoista. Pitää tehdä kuitenkin selväksi, että eläinten ja eläintuotteiden vapaat markkinat riippuvat täysin siitä, että saamme vaarallisimmat taudit hyvin kuriin ja että mitä, mitä tulee elintarvikkeisiin, voimme valvoa eläimen elämää niin, etteivät antibioottiresistentit bakteerit leviä kuluttajien elimistöön. Nythän Esimerkiksi on löydetty hyvinkin vastustuskykyisiä bakteereja kananlihassa pitkin Eurooppaa. Tästä, tässä muhii seuraava iso skandaali. Mutta, ja yksi juttu vielä, mikä on putkahdellut usein esille. Ja täytyy vielä kerran äh, palata siihen. Minun ehdotuksessani ovat äh, luonnonvaraiset eläimet määritelty sellaisiksi eläimiksi, joilla ei ole omistajaa. Ei kukaan ole vastuussa juuri nimenomaan tästä yksittäisestä otuksesta. Silloin tämmöinen kulkukoira on yhtä arvokas kuin minun takan maillani asustalaa hirvikin meidän pitää määrätä, määritellä tällä tavalla nämä eri eläimet, että kaikille, kaikkien kohtalo on hyvä. No niin, nyt on aika kiittää äh, kaikkia luennoitsijoita, jotka ovat tänne Brysselin asti äh, matkustaneet ja, ja rikastuttaneet meitä asiantuntemuksellaan. Ja äh, olisi oli mielenkiintoista nähdä noita kamalia kuvia, mutta olisi kyllä kiva, jos ei niitä enää ikinä tarvitsisi katsoa. Toivottavasti me nyt sitten saamme sellaisen lainsäädännön aikaiseksi, joka mahdollistaa eurooppalaisille eläimille hyvän elämän. Kiitoksia kovasti. Ai niin. Huomenna aloitamme kello yhdeksältä. Ja silloin on lisää äänestyksiä esimerkiksi äh, äh, talousarvio kysymyksistä näiden tänään puheessa puheena olleiden ehdotusten, asetusehdotusten rahoituksesta, kuten sanottu, äh, budjetit ovat tärkeitä, mutta on se myöskin tragedia, kun halutaan niin paljon, niin on vähän rahaa siihen. Kiitos.